helmikuuta ja Rova Emer Costello, hänen mandaattinsa alkaa 15 helmikuuta on alkanut. Nämä voitaneen hyväksyä, huomautuksia ei ole, selvä. Mandaattien pätevyys on vahvistettu. Sitten herra Roger Helmer on ilmoittanut meille, että hän ei ole enää ECR-ryhmän jäsen ja sitä vastoin siirtyy EFD-ryhmään 5. maaliskuuta 2012 alkaen.